ultimo punto allora. Viimeinen kohta esityslistalla on suullinen kysymys komissiolle aiheena huippuvuoret ja niiden kalavarat. Do la parola all'autore, l'onorevole. Esittelijä viisi minuuttia. Dziękuję pani przewodnicząca. Ubolewam, że nie ma z nami pani komisarz Damat. Oikein paljon kiitoksia, rouva puhemies. Valitettavasti komissori sinä Amanaki ei ole täällä mukana, mutta kalastusvaliokunnan ja omissa, omasta puolestani saaneen kiittää siitä, että tämä keskustelu voidaan täällä käydä huippuvuoroten oikeudellisen asemaan ja sen kalavaroihin liittyen. Kysymyksemme liittyy tähän aika vaaralliseen ongelmaan. joka liittyy Grönalin pallaksen ja punasimpun kantojen haltuunottoon Venäjän toimesta. Tarkoituksena oli vuonna 1920 luodulla kansainvälisellä sopimuksella taata oikeudenmukainen laillinen hallinto ja saariston kalavarojen oikeudenmukainen käyttö. Vuonna 1977 Norja julisti yksipuolisesti huippuvuorille kalastuksen suojavyöhykkeen ja väittää, että syrjimättömyysmääräykset eivät olisikaan voimassa tällä alueella. Norja ja Venäjä allekirjoittivat vuonna 2010 Mursmanskissa merirajojen määrittämistä koskevan sopimuksen. Osa kalastuksen suojavyöhykkeestä sijaitsee nyt rajalinjasta itään. Norja ja Venäjä ovat tehneet yhteistyötä Norjan ja Venäjän yhteisen kalastuskomission puitteissa meren kalakonteen hoitamiseksi. Ja viime vuosina tämä on johtanut kalastusmahdollisuuksien omimiseen EUn jäsenvaltioiden vahingoksi. On tärkeää, että komissio ryhtyy toimiin Norjan suhteen. Jos EU ei toimi, Norja ratkaisee kaikki asiat pelkästään oman etunsa mukaisesti. Minulla olisi nyt esitettäväni niin muutama kysymys komissiolle. Ensinnäkin kysyisin, että katsoko komissio, että EUn jäsenvaltioille, jotka ovat vuoden 1920 huippuvuoria koskevan kansainvälisen sopimuksen osapuolia, on yhtäläiset oikeudet kalastaa huippuvuorten kalastuksen suojavyöhykkeellä. Toinen kysymykseni kuuluu, mikä on komission kanta Murmanskin rajalinjasta itään sijaitsevan suojavyöhykkeen osan oikeudellisen aseman suhteen. Ovatko ne kansainvälisiä vesiä Venäjän manner-alustan yläpuolella vai kuuluvatko ne nyt Venäjän talousvyöhykkeeseen? Kolmas kysymys. Jos EUn kalastajat ovat menettäneet oikeutensa kalastaa Murmanskin rajalinjasta itään sijaitsevalla suojavyöhykkeellä. Aikooko komissio vaatia korvausta? Neljänneksi kysyisin, pitääkö komissio laillisena sitä, että Norja siirsi Venäjälle vastuun osasta Norjan talousvyöhykettä Barentsin merillä? Ja viides ja viimeisin kysymykseni kuuluu, aikooko komissio osallistua vuonna 2014 järjestettävään Norjan ja Venäjän yhteiseen kalastuskomission kokoukseen tai muuten ryhtyä toimiin Grönlannin pallaksen ja punasimpun kiintiöiden anastuksen estämiseksi Barentsin merellä. Kiitoksia. Grazie. La... Kiitos. Sitten komission jäsen Potocnik. Thank you. Kiitoksia, puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, haluan toimittaa nämä vastaukset, esittää nämä vastaukset kollegani komissari Demanakin puolesta, joka ei pystynyt valitettavasti osallistumaan tähän kokoukseen. Ensinnäkin kiitän herra Valesaa huomion kiinnittämisessä tähän tärkeään kysymykseen, näihin tärkeisiin kysymyksiin. Painottaisin sitä, kuinka herkkä tämä tärkeä kalastukseen liittyvä kysymys on. Se koskee delikaatteja asioita kansainvälisessä laissa, ja lisäksi se vaikuttaa myös meidän suhteisiimme Norjan suuntaan, jotka tällä hetkellä ja historiallisesti ovat olleet eh, tärkeimpiä kumppaneitamme kalastusasioissa ja myös muissa meriin, mereen liittyvissä asioissa, kuten eh, pohjoisnapaa. Ja sitten Euroopan unioni katsoo, että Euroopan unionin jäsenvaltiot, jotka ovat osapuolena tämän vuoden 1920 äh, tehdystä huippuvuoden sopimuksesta, ne nauttivat samoja oikeuksia kuin muut tämän sopimuksen osapuolet. Mitä tulee kalastukseen ja hallinnointitoimiin, hyväksyntä Euroopan unionissa äh, kalastus, kalastussäädökselle Joo, erityisesti Grönlannin paljoksen punaisimpiin osalta siinä on, on kysymys niistä säädöksistä, joita täytyy soveltaa syrjimättömällä tavalla perustuen tieteelliseen näyttöön ja, ja että kaikki osapuolet kunnioittavat näitä seikkoja. Ja mitä tuossa tulee kysymyksiin 2, 3 ja 4, jonka, jotka parlamentin jäsen esitti, että tässä ei ole mitään esitet, linjattua Euroopan unionin kantaa vielä. Ja Murmanskin linja näillä vesillä ovat, on edelleenkin sellainen, jota pohditaan eri komission yksiköissä. Lopuksi komissio on tietämätön ne menettelytavoista, joilla Norja ja Venäjän federaatio on, ja niiden perustuva kalastuskomissio toimii se on kahdenkeskinen sopimus ja siihen perustuva elin, ja näin ollen sitä ei ole luokiteltu osaksi alueellista kalahallintoa, ja komissio ei ei ole osallistunut sen kokouksiin. Komissio on tietämätön kaikista rikkomuksista Grönlannin parlaksen punaisimpun osalta. Näin ollen sillä ei ole mitään kantaa tähän asiaan. Kiitoksia. Grazie, orali. Kiitoksia sitten ryhmien puolesta puhuvat edustajat. Ensimmäinen kansanpuolueen ryhmä edustaja Fraga, kaksi minuuttia. Ha, minä haluaisin kiittää herra Vauessa aloitteesta, joka haluaa huomioida myös huippuvuorten alueen kalastuskysymykset ja ei sitä paljon selvinnyt, kuten nyt on nähty. Minä haluaisin kysyä komissiolta, kun ajatellaan hiljattaisia neuvotteluja Norjan kanssa tehdyn kalastussopimuksen tiimoilta, niin onko siellä esitetty mitään vaatimuksia korvauksiksi, jotta voidaan kohentaa myös sivusaaliiden asemaa, ettei Norja puuttuisi niin paljon meidän kiintiöihimme varsin. Ja haluaisin korostaa sitä, että me sitten luopuisimme muista kalastusoikeuksista. Tämä on merkittävä kysymys, koska voitaisiin saada näitä parannuksia, joita on odotettu pitkään liittyen muihinkin oikeuksiin muiden laivosten osalta. Sekä jäsenvaltiot, jotka tästä ovat kärsineet, mutta myös komissio ovat samaa mieltä siitä, että Norjan tapa tulkita Pariisin sopimusta ja mitä seurauksia on sillä, että on luotu suojavyöhyke kalastusta varten, ovat vastoin kansainvälistä oikeutta ja merioikeutta. Haluaisinkin tietää, mitä on tehtävissä näistä tulevissa kiintiöneuvotteluissa tehtävänä, jos ajatellaan mitä tarjolla on, ja jos komissio ei ole keskustellut jäsenvaltioiden kanssa vielä etukäteenkään, ja onko sillä mitään valtuuksia saattaa päätökseen tämmöisiä neuvotteluja. Haluaisin muistuttaa teille, että Norjan vastahakoinen asema on johtanut siihen, että komissio ei ole mukana Pariisin sopimuksessa. Vain jäsenvaltiot ovat siellä allekirjoittajina ja he ovat pyytäneet, että komissio rupeaisi neuvottelemaan näistä kiintiöistä mutta se kuitenkin mukaan kuuluisi pelkästään komission toimivaltaan. Siksi haluaisin, että komissio vastaisi näihin kysymyksiin, jotka ovat tulleet esille mm, Norjan kanssa käytävissä neuvotteluissa. Ja tässä ollaan hämmästyneitä sekä jäsenvaltiossa että kalastusalalla. Kiitoksia puhemies. Grazie. Kiitos. Alden puolesta edustaja Gallagher, kaksi minuuttia. Uh, Oikein paljon kiitoksia, rouva puhemies. Haluaisin kiittää kollegoja siitä, että tämä asia on otettu esityslistalle. Norja on ollut EUlle tärkeä kumppani, kun on kyse arktisesta alueesta. Norja onkin jatkuvasti tukenut EUta tiellä kohti tarkkailija-aseman saamista arktisessa neuvostossa. Hui, Lespuvuorten alueen osalta tieteellinen yhteistyö on ollut vaikuttavaa ja tähän yhteistyöhön EUkin on osallistunut ilmastonmuutoksen ja ympäristöön liittyvissä tutkimuksissa. Sain kuvan asiasta vieraillessani huippuvuorilla viime kesäkuussa. Tuon vierailun aikana sain myös nähdä, miten mertapeittävän jään sulaminen on lisännyt kalastusmahdollisuuksia alueen kasvun myötä. Kalastusoikeuksiin liittyvä kysymys onkin oikeutettu ja juridinen asetelma on selvitettävä. Komission tulisi pyytää Norjan hallituksella selvennystä varmistaakseen EUn jäsenvaltioiden syrjimättömän kohtelun huippuvuorten saaristoalueella. Nyt tähän näyttäisi olevan tarjolla oiva tilaisuus. Norjan hallitus pääministeri Sulbergin johdolla on vahvasti sitoutunut EUn ja Norjan väliseen yhteistyöhön ja hän on antanut ymmärtää Norjan haluavan vahvistaa yhteistyötä entisestään. Tärkeänä voidaan pitää sitä, että Norja ja EU harjoittavat jo menestyksekästä yhteistyötä Pohjois-Atlantin kalakantojen hoitamisen osalta. Ja vielä kerran saanen kiittää kollega Oessaa siitä, että me olemme voineet käydä keskustelun tästä asiasta ja kiitokset komissiolle saamistamme selvityksestä. Kiitoksia. Kiitoksia. Vihreiden puolesta edustaja Lövin, kaksi minuuttia. Thank you, Madam President. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Syyskuussa 2012 arktisen jään määrä oli pienempi kuin koskaan aikaisemmin. Se nähtiin satelliikuvissa ja se oli noin puolet keskimääräisestä koosta sitten 81-2010 kaudella. Siellä jää peittää suurin osa meren alueista, myös huippuvuorten alueella, suurimman osan vuodesta. Nyt tilanne on muuttumassa. Jos sinne päin menee ja katsoo vaikka verkkosivuilta, niin nähdään, miten jää sulaa järkyttävään vauhtahtiin. Ja ja sinne tulee uusia väyliä liikenteelle, öljynporaukselle, kalastuksellekin. Totta kai se houkuttelee kiinnostusta eri tahoilta, jos ajatellaan, miten turkitaan kovin eri tavalla vuoden 2020 sopimusta. Ei ole ihmeellistä, että jotkut kollegat ovat tällaisen aloitteen siis käynnistäneet asiasta keskustellaksemme, mutta minä en tässä kanna huolta niinkään kalastajakuntien äh, äh, äh, kysymyksistä, vaan koskemattoman luonnon vaikeuksista siellä. Siellä on jo, jopa 8000 vuoden ikäisiä ekosysteemejä, niitä täytyy suojella. Norjalla on, kuten usein on ollut, oma erityisasemansa tässä. Juuri tällä viikolla järjestettiin kokous Grönlannissa. Siellä on viisi arktista kansakuntaa ollut neuvottelemassa. Kanada, Tanska ja Yhdysvallat pyrkivät vakuuttamaan Venäjän ja Norjan niin, että saadaan sinne myös moratorio noille merialueille. Norja ei ole ollut kovin kiinnostunut ja se on aika yllättävää. Varmastikin Norjan kalastuspolitiikka on tästä tärkeässä asemassa. Ja totta kai sehän on minun naapurimaani, Ruotsin naapurimaa. Mutta mitä sitten Norja vaatiikin kalastusvyöhykkyjen osalta, niin se totta kai varmaan otetaan vakaasti ympäristösuojelujen parissa, ehkä EU-sakin. Siksi esittäisin, että Norja olisi arktisen demokratioiden puolella, että halutaan kalastus keskeyttää Aavalamerellä, ettei mennä Venäjän rinnalle hyödyntämään sellaista, joka pitäisi jättää rauhaan. Grazie, onorevole... Kiitos sitten edustaja Patrau. Puhemies, varhain komissaari, Oikeudellinen säädös tästä, näin, tämän osa saariryhmän käytöstä. Nythän niin, että Norja on yksipuolisesti irtisanonut sopimuksen ja nyt se on tehnyt merialueiden rajauksen Barentsin merellä Venäjän kanssa. Tämä on osittain ihan kielteistä Euroopan unionin jäsenvaltioiden kannalta, koska jäsenmailla on kuitenkin legitiimit oikeudet. On kysymys kalastusoikeuksista, on kysymys kalakantojen käyttämisestä. Ne ovat yhteisiä kantoja. Ja nythän on kuitenkin niin, että jäsen, EUn jäsenvaltiot tästä kärsivät ja kolmannet maat hyötyvät siitä. Tämä olemme havainneet muissakin yhteyksissä. On tuon tuostakin kolmansia valtioita, jotka sitten yksipuolisesti tekevät jotain toimenpiteitä ja sitten ja halveksivat moninkeskisiä sopimuksia. Ja tämä on todellakin uhka myös resurssien kannalta ja myös kestävän kehityksen kannalta ja kilpailukyvyn kannalta tällä sektorilla. Tämä johtaa kilpailun vääristymiseen, se on epäreilua kilpailua ja nyt tämä aihe, tämä tilanne on todellakin hyvin huolestuttava tiettyjen jäsenvaltioiden kannalta onkin välttämätöntä, että komissio on aloitteellinen ja että se ryhtyy tuumasta toimeen, jotta tämä ongelma saadaan ratkaistua. Komissio ei saa mitata kahdella mitalla, koska se ei saa käytännössä olla sisäisesti hyvin rajoittava sitten ihan hölläkätinen ulospäin. Meidän täytyy edetä johdonmukaisesti. Meillä on omat sisäiset sääntömme ja aina täytyy myös päteä. Ja viime kädessä on todellakin kysymys siitä, että, että vaalitaan oikeudenmukaisuutta ja tasavertaisuutta. Ensimmäinen askel tämän ongelman ratkaisemiseen on siinä, että komissio seuraavassa, yhte, seuraavassa tämän yhteiseen äh, Norjan ja Venäjän kalastuskomissiossa on mukana, jotta komissio voi sitten myös ajaa siellä unionin etuja ja, ja eurooppalaisten kalastajien legitiimejä etuja. Kiitos. Kiitos. Puheenvuoropyyntöjä ei ole menettelyssä sanoa puhujalistaa, eli anna vielä uudelleen puheenvuoron komission jäsen Potocnikille. Thank you. Kiitoksia arvoisat parlamentin jäsenet. Vahvistan vain, että olemme tietoisia Norjan ja Venäjän vuonna 2010 sopimusta Murmanskin sopimuksesta. Se on ratkaissut jäsenval- näiden valtioiden välisen merikiistan Mari- Barentsin merellä. Tästä voi olla tietenkin vain hyötyä tällä arkaluontoisella arktisella alueella ja me paraikaa tutkimme, että onko tällä linjanvedolla eh, negatiivisia vaikutuksia unionin kalastustoimintaan ja voitaisiinko siihen puuttua kansainvälisen lainsäädännön pohjalta ja YK on meriyleisoikeuden mukaisesti. Mitä tulee kalastuskiintiöihin, niin me emme ole tietoisia punaisin punan Grönlannin pallakseen liittyviin ongelmiin, joten tästä, tässä suhteessa emme voi sanoa mitään. Kollega Rakeis Teves esitti lukuisia kysymyksiä. Voin sanoa, että nämä ovat yksityiskohtaisia kysymyksiä ja minun on nyt vaikea kyllä niihin esittää vastauksia, mutta voin vakuuttaa teille, että välitän nämä terveiset kollegalleni ja hän varmastikin tulee teille vastaamaan. Ja lopuksi saan kiinnittää huomionne siihen, mitä vihreiden puolueryhmän edustaja sanoi. Kestävyyteen panostaminen on tärkeä asia ja meidän ei tulisi vähätellä sen tai aliarvioida sen merkitystä. Minä kävin jokunen vuosi takaperin huippuvuorten alueella silloin, kun vastasin ympäristökysymyksistä – tällä alueella tehdään tiiviistä tieteellistä yhteistyötä. Tämä on erinomais, erittäin kaunista aluetta ja on erittäin tärkeää, että me suojelemme sitä. Kiitoksia. Kiitos komission jäsenelle. Keskustelu päättyy. Prossima seduta si terrà domani. Jatkamme huomenna 27. helmikuuta 8.30 kello 14 asti pääesityslista on varmasti verkkosivulla julkaistu. Keskeytämme istunnon.